Olen saanut tästä ryhmältä joitakin muutospyyntöjä valiokuntien valtuuskuntien Nimet ovat pöytäkirjoissa tästä täysistunnossa. Jos joilla on nyt huomautettavaa ennen kuin tämä päättyy, nämä nimetykset on hyväksytty.